Okay, ladies and gentlemen, colleagues, Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Vaikuttaa siis siltä, että on hyvä, hyvä, hyvä aika aloittaa suomalaiset, me, äh, minä ja kollegani äh, äh Saari, Olimme täällä jo tasan kymmeneltä, olemme, noudatimme äh, aikataulua. Nyt on jo lähes kymmentä yli kymmenen jo, että nyt aloitellaan vielä mielellään. Haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi tähän seminaariin, Euroopan parlamentin politiikan osasto ja kansainvälisen kaupan osasto yhdessä EUn ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnan kanssa ovat järjestäneet. Sen nimenä on Venäjän ja EUn sang- pakotteet taloudelliset ja kaupat, vaikutukset talouteen kauppaan, niiden noudattaminen ja tietää tästä eteenpäin ennen kuin annan puheenvuoron kanssapuheenjohtajalle tästä parlamentaarista valtuuskunnasta, edustaja Liisa Jaakonsaarelle. Ja, ja, ja ennen kuin esitten, esittelen arvostetut puhujat, saanen sanoa tässä sanasen tästä tärkeästä asiasta. Muutaman sanan tähän kärkeen Eh, eh, seminaarimme ajoittuu kolme ja puoli vuotta sen jälkeen, siihen jälkeen kun EU ensimmäiset rajoittavat toimet Venäjää vastaan otti käyttöön, niin otettiin käyttöön vastatoimena lait, Krim, Krimin niemimaan laittomalle miehitykselle ja eh, itsemääräämis, itsemääräämisoikeuden rikkomista, rikkomisen johdosta naapurimaassa. Nämä, nämä toimenpiteet otettiin käyttöön siinä tarkoituksessa, että saataisiin puristetuksi aikaiseksi rauhansopimus ja palautuksi Ukrainan alueiden koskemattomuus. Muu maailma reagoi samalla, samalla mitalla. Venäjä vastasi sitten vastaavasti itse kutsumillaan vastatoimenpiteillä. Erilaisia EUn kohdennettuja pakotteita on mukautettu ja uudistettu. Tuoremmat päätökset ovat tämän vuoden maaliskuulta, kesäkuulta ja elokuulta. Yleisesti ottaen tämä toimenpide ja tämä politiikka nauttii laajaa kiinnostusta halki parlamentin. Kansainvälisen kaupan valiokunta keskusteli Venäjän pakotteista syvällisesti tämän lainsäädäntökauden aluksi ja tämä työ on jatkunut Venäjän seurantaryhmässä aivan erityisesti. Mutta kuitenkin nyt on korkea aika keskustella näistä asioista syvällisesti ja perinpohjaisesti. Ajan mittaan tilanne on muuttunut, taloudellinen tilanne on kehittynyt, liike-elämä on sopeutunut uusiin, uusiin olosuhteisiin. Maailma, joka on hyvin tiivisti yhteydessä toinen toisiinsa tai toimijat ovat yhteydessä toimissa, ovat keksineet keinoja sitten kiertää näitä pakotteita, mikä aiheuttaa myöskin huolta. Meidän täytyy ottaa huomioon, että, että mitkään pakotteet eivät ole erillään muusta maailmasta. Pakotteiden pitää, ne pitää nähdä ja mieltää maailmanlaajuisen ja kansallisen talouden, politiikan ja muiden toimenpiteiden puitteissa viimeksi vuonna parin kuukauden aikana Venäjän ja äh, äh, Yhdysvaltain suhteet ovat heikentyneet ja Yhdysvallat on koventanut otteitaan Venäjää kohtaan. Äh, elokuussa EU vastaavasti sitten ylötti pakotteet kolmeen uuteen venäläiseen yritykseen ja kolmeen virkamieheen. Tässä vaiheessa on todellakin hyvä ja paikallaan järjestää tällainen seminaari. Sen tarkoituksena on kuunnella taloudellisia asiantuntijoita, muita asianosaisia ja suurta yleisöä. Tämä kokous on ilmoittautuneille vieraille avoin. Se lähetetään internetin välityksellä maailmalle ja tulkkausta on pyynnöstä suomeksi, ranskaksi ja englanniksi. Nyt sitten luovutan puheenvuoron kollegalleni edustaja Liisa Jaakonsaarelle. Hän on ensimmäinen varapuheenjohtaja EUn Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa. Liisa, ole hyvä. Hannu. Kiitoksia Hannu. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluan kiittää teitä ja kansainvälisen kaupavaliokunta aloitteesta järjestää tämä tärkeä ja ajankohtainen seminaari. Meidän tulee tänään käsitellä hyvin monimutkaista ja monisäikeistä aihetta, johon liittyy talous ja kauppa ulottuvuuksia. Venäjällä on paikallisvaalit, aluevaalit kuluvan kuukauden aikana ja ennen kaikkea ensi vuonna 18. maaliskuuta on presidentinvaalit. Sosiaalistaloudelliset asiat ovat varmastikin kansalaisten huolenaiheena, kuten kaikissa maissa, ja presidentti Putin onkin pyrkinyt vastaamaan näihin huoliin. Venäjän oppositio kiinnittää myös huomiota erittäin paljon sosiaalistaloudellisiin asioihin valaisemalla – näihin liittyviä ongelmia ja nostamalla esiin valtaeliitin korruption. Valtuuskuntamme seuraa Venäjän sisäisiä kehityksiä tiiviisti, varsinkin kun vaalivuosi on käynnissä. Valtuuskunta on omistanut useita kokouksia maan sisäisille asioille ja olemme paneutuneet varsinkin Venäjän talouteen, joka hiljalleen on elpymässä. Viime heinäkuussa saimme Maailmanpankin Venäjän johtavalta kansantaloustieteilijältä Moskovasta tiivin katsauksen Venäjän talouteen liittyen. Tämän päivän seminaari mahdollistaa sen, että me tutkimme ja perehdymme sanktioiden ja vasta pakotteiden vaikutuksiin Venäjän ja EUn talouksiin. Ja lisäksi tämä mahdollistaa sen, että me ymmärrämme sen, miten yritykset ovat näihin pakotteisiin sopeutuneet molemmilla puolin. Kuulemme myös asiantuntijoilta puheenvuoroja avainasioista siitä, miten vastapakotteet ovat vaikuttaneet esimerkiksi inflaatioon ja kuulemme myös maatalous- ja elintarvikealan kuulumiset Venäjältä kuulimme myös, miten Venäjän markkinoilta karkotetut yritykset ovat löytäneet uusia markkinoita ja pyrkineet tappioita vähentämään mahdollisimman tehokkaasti. No niin, nyt on varmaan hyvä aika esitellä meidän kunnianarvoiset alustajamme. Seminaari alkaa Itävallan talouden tutkimuslaitoksen tutkimuskeskuksen tutkijan maailman tutkijan herra Oliver Fritzin alustuksella. Ja sen jälkeen äh, kuulemme äh, tähän liittyvät kommentit äh, Rova Hilde Hardemannilta, joka johtaa ulkomaan politiikan, ulkopolitiikan asioita käsittelevää osastoa Euroopan komissiossa. Sitten herra Petros Surmelis pääsee myöskin ääneen. Hän on Euroopan naapurispolitiikan yksikön päällikkö Trade-pääosastosta ja sen jälkeen vielä tohtori Frank Schauf, joka on Euroopan, Euroopan eurooppalaisten ää, liikeyritysten ää, Venäjän ää, yhdistyksen johtaja. Ja sen jälkeen on kysymysten ja vastausten vuoro salista. Eh, no niin, herra Fritz, olkapa hyvä. Good morning. Thank you very much. Huomenta. Suuret kiitokset. On ilo olla täällä ja on ilo esitellä meidän tutkimuksen tulokset tällä, tässä formissa. Tutkimuksessa perehdytetään pakotteiden taloudellisiin seuraamuksiin ja lisäksi katsotaan, mitä taloudellisia vaikutuksia vastapakotteilla on ollut. Tämä perustuu empiiriseen tutkimukseen, uuteen empiiriseen tutkimusaineistoon, jonka keräsimme. Lisäksi katsoimme aiempien tutkimusten tuloksia, joita aiheeseen liittyen on tehty. Kuten mainitsin, Itävallan talouden tutkimuslaitos suoritti tämän Elisabeth Kritsen ja kollega Hintz, Julian Hintz oli Kiilin maailmantalouden instituutista oli myös kantamassa kortensa kekoon tutkimus tulosten aikaansaamiseksi. Itse pakotteista ei varmaan liene tarvetta puhua. Sen jälkeen, mitä vuoden 2000 14 jälkeen on tapahtunut. Nämä kohdennetut talouspakotteet, joita aloitettiin vuonna 2014 kesällä, siinä ennen kaikkea estettiin pääsy pääoman venäläisyritykselle. Toiseksi pakotteet koskivat kauppaa liittyen sotilastarvikkeisiin, kaksikäyttötarvikkeisiin ja tiettyihin öljyteollisuuden öljynetsintälaitteisiin. Vastapakotteet aloitettiin 2014 elokuussa, varsinkin maatalous- ja elintarvikealaa koskien. Selkeä on se, että pakotteilla ja vastapakotteilla on taloudellinen hinta. Ja meidän tutkimuksen tehtävä oli tehdä arvio siitä, mikä hinta näillä pakotteilla on. Ensinnäkin, mikä on se hinta, joka pakotteista johtuu? Viime vuosina monet eri tekijät ovat vaikuttaneet kaupankäyntiin. Nyt viime vuosina on koettu suuria vaikeuksia kaupankäynnin suhteen. Ja nämä uudet esteet, joita kaupankäyntiin liittyy, vähentävät kaupankäynnin määrää. Tämän ohella meidän mielestämme tärkeämpää kuin sanktiot on se, että että taloussuhteet, kaupankäyntisuhteet Euroopan unionin ja Venäjän federaation välillä ovat heikentyneet. Tämä johtuu poliittisista jännitteistä, mutta niin ikään pakotteista. Viennin vähentyminen ei liity, tai se ei ole yhtä kuin pakotteiden taloudelliset kustannukset, vaan tässä on kiinnitettävä huomiota myös muihin tekijöihin. Ensinnäkin on kiinnitettävä huomiota siihen, että tässä on negatiivisia heijastusvaikutuksia. Sellaiset yritykset myös kokevat vaikutukset, jotka ovat osana vientiyritysten toimitusketjua. Tässä on niin kutsuttuja kerrannaisvaikutuksia. Toisaalta tiedämme myös, että markkinataloudessa yritykset pyrkivät sopeutumaan oman liiketoimintaympäristönsä muutoksiin. Mikäli markkinoita menetetään yhdellä markkinalla, tässä tapauksessa Venäjän markkinoilla, silloin pyritään löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia toisilla markkinoilla. Tämä liittyy kaupankäynnin mm, monipuolistamiseen, monimuotoisuuteen ja tämä saattaa vähentää pakotteiden vaikutuksia. Toisaalta on myös nähtävissä, että yritykset pyrkivät kiertämään näitä pakotteita kiertämään näitä ja jättämään pakotteita noudattamatta. Tämä saattaa vähentää näitä pakotteiden kustannuksia. Lisäksi pääomarajoitteet saattavat vähentää investointimahdollisuuksia Venäjän federaatiossa. Tämä saattaa vähentää investointimahdollisuuksia Euroopan unionin yrityksille ja tämä myös tulee tiettyyn hintaan. Empiirinen arviointi pakotteiden kustannuksesta on vaikeaa sen tähden, että samaan aikaan, kun pakotteet pantiin täytäntöön, monet muut tekijät vaikuttivat ja vähensivät kaupankäyntiä Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Suurin tekijä oli Venäjän talouden hidastuminen. Mistä tämä johtui? eräs merkittävä syy talouden hidastamiseen oli öljyn hinnan vahva laskeminen ja se, että Venäjän talous on varsin riippuvainen kansainvälisistä öljyn hinnoista. Öljyn hinta laski, rupla menetti arvoaan ja BKT laski Venäjälle. Suuri haaste tutkijaryhmälle, joka pyrkii arvioimaan pakotteiden vaikutusta, on se, että on kyettävä erittelemään sank- pakotteiden aiheuttamat vaikutukset, viennin menetykset, jotka todellakin aiheutuvat pakotteista, niin näiden erittäminen muiden tekijöiden aiheuttamista vaikutuksista, vaikkapa öljyn hinnan laskusta aiheutuvat vaikutukset. Tästä monimutkaisuudesta johtuen eri tutkijaryhmät ovat päätyneet erilaisiin, hieman erilaisiin lopputulemiin. Kuinka tärkeä kauppakumppani Venäjä on Euroopan unionille? Tässä lukuja, jotka antavat kuvan siitä, mikä Venäjän merkitys on. EUn ulkopuolinen vienti oli 8 prosenttia EUn ulkopuolisesta viennistä, neljänneksi tärkein EUn ulkopuolelle. näistä vientimaisista. Toisaalta 42 prosenttia tuonnista, Venäjän tuonnista tulee EU-maista, tärkein tuontikumppani siis Venäjälle. Ennen pakotteita kaupankäynti kasvoi merkittävästi vuoden 2009 ja 2012 välillä. Vuosittainen kasvu EU-viennissä Venäjälle oli 20 prosenttia. Pakotteiden täytäntöönpanon jälkeen kuva kääntyi päälailleen ja vientiveneille väheni 21 prosenttia vuodessa. Tämä kaavio antaa kuvan siitä, että vientiveneille kasvoi ennen pakotteita ja sitten tilanne huononi. Toki poikkeuksena on tämä 2009 vuosi, jolloin talouskriisi oli pahimmillaan. Nyt on arvioitava, kuinka paljon tämä viennin väheneminen Venäjälle on johtunut pakotteista ja kuinka paljon se on johtunut muista tekijöistä kuin sanktioista? Empiirinen lähestymistapa, se väylä, jonka me valitsimme pakotteiden vaikutusten analyysiin, on se, että me käytimme taloudellista, tilastollista mallia. Me emme nyt esittele sitä sen tarkemmin tässä mallissa kiinnitetään huomiota kaikin tyyppisiin pakotteisiin, jotka pantiin täytäntöön, ja tässä pyritään myös antamaan arvio näistä kaupan käyntipakotteiden kiertämisen vaikutuksista. Eräs tärkeä asia oli nostaa esiin. Tämä malli luo tilastollisia arviointeja ja kaikki tilastolliset arviot, joita on, niin niissä on aina tietty epävarmuus, koska ne ovat arvioita. arvioita. Miksi Jormi käyttämään arvioita? Meillä on eräs suuri ongelma. Meillä ei ole mahdollista arvioida tilannetta ilman sanktioita, joten me joudumme arvioimaan, miltä tilanne näyttäisi ilman sanktioita. Tästä syystä johtuen meillä on tietty tilastollinen epävarmuus. Kaupankäynnin vaikutusarviosta, niin tämän ohella meidän tulee katsoa näitä kerranaisheijastusvaikutuksia ja verrata meidän tuloksia sitten muihin tutkimuksiin, jotka tekevät näitä koko talouden kattavia arvioita. Oli tärkeää, että me puhumme myös tästä näiden kauppapakotteiden kiertämisestä, pakotteiden noudattamatta jättämisestä, mikä teemme tässä tilastollista arviota ja pyrimme myös keräämään kvalitatiivista tietoa koskien elintarvike- ja maataloussektoria, jotta saadaan selkeä kuva siitä, mitä pakotteiden kiertäminen aiheuttaa. Nyt näistä kaupankäyntiarvioista tässä vienti Venäjälle on vähentynyt vuodesta 2013 lähtien. Kaikki maat ovat vieneet Venäjälle vähemmän kuin ennen pakotteita. Sellaiset maat, jotka eivät alustaneet, eivät paneet täytäntöön pakotteita, he pärjäsivät paremmin kuin pakotteet täytäntöön paneet valtiot. Ja kun katsoo näitä vientiosuuksia, Venäjä toi enemmän pakotemaista kuin ei-pakotemaista ennen vuonna 2013. Ja sen jälkeen tilanne kääntyi päälailleen. Ne maat, jotka eivät panneet täytäntöön pakotteita, veivät Venäjälle enemmän. Ja ne maat, joissa sanktiot olivat käytössä, he veivät vähemmän kuin aiemmin. Vienti Venäjälle väheni 11 prosenttia tämän aikajakson aikana. Ja tämä johtui nimenomaan pakotteista. Tämä oli pakotteiden vaikutus Venäjän vientiin 11 prosenttia. Neljäkymmentä prosenttia viennin vähenemisestä johtui pakotteista ja 60 prosenttia johtuu näistä muista tekijöistä, jotka olen täällä aiemmin maininnut. Maakohtaisesti vaikutukset vähenevät viennin väheneminen absoluuttisesti koski ennen kaikkea koski suurimmin Saksaa. Saksa on suurin viejämaa Euroopan unionissa. Suhteellisesti on muita maita, jotka ovat maan kärjessä. Yhdistynyt kuningaskunta, Kreikka, Kroatia kärsivät suhteessa eniten. Mitä sitten näistä kaupan, kauppapakotteiden kierto kaupan pakotteiden kierto tai näiden vaikutusten ehkäisemisellä, pystyttiinkö menetettyjä markkinoita saamaan muualta takaisin. Kyllä markkinoita saatiin muualta, mutta tämä kompensaatiovaikutus ei ollut yhtä suuri kuin se, mitä olisi saattanut odottaa ja kuin se, mitä menetettiin. Varsinkin elintarvike puolella mm, löydettiin muita markkinoita vaikkapa Kiinasta tai Afrikasta. Perehdyimme myös Euraasian unionin maihin ja huomasimme, että talouden integraatio Euraasian unionin välinen taloudellinen integraatio kasvoi siis. Venäjä kuuluu tähän Euraasian talousunioniin ja EU-vienti tälle alueelle on vähentynyt. Me lisäksi perehdyimme mikrodataan, jota saimme ranskalaisyrityksiltä. Julian Hintz vastasi tästä tutkimuksen osuudesta. Ja ne yritykset, jotka kokivat suoraan pakotteiden vaikutuksen, eivät pystyneet kompensoimaan menetettyä vientiä siirtämällä vientiä muille markkinoille. Sellaiset yritykset, jotka eivät suoranaisesti kärsineet pakotteista, pystyvät löytämään uusia markkinoita. Tässä pystyttiin toki löytämään uusia markkinoita, mutta ainoastaan osittain tämä komissio ainoastaan osittain menetettyjä markkinoita. Tämä on melko vaikea aihe, koska yritykset eivät hevillä sano, kierretäänkö näitä pakotteita. Ja tässä voidaan käyttää ainoastaan saatavilla olevia tietoja, maatalous- hyödykkeet saatettiin viedä Venäjälle muiden maiden kautta, jotka eivät pane paketteja täytäntöön. Valko-Venäjä, Serbia vaikkapa. Venäjä sai nopeasti tiedon tämän tyyppisestä toiminnasta ja siellä kiristettiin toimenpiteitä, jotta pakotteet pitävät. Saimme lisäksi tiedon, että tämä pakotteiden kierto – liittyi pakotteiden noudattamatta jättämiseen. Serviassa saatettiin tuottaa elintarvikkeita omille sisämarkkinoille, mutta nämä hyödykkeet vietiinkin sitten Venäjälle. Serviassa oli kuitenkin kysyntää ja tämä kysyntä taas täytettiin EU-tuonnilla. Tämä on täysin laillista, mutta tämä liittyy hyvin tiiviisti pakotteiden kiertämiseen. Taloudelliset kustannukset liittyvät varsinkin heijastusvaikutuksiin niihin yrityksiin, jotka ovat osa toimitusketjua vientiyrityksille. Viime vuonna teimme simulaation näistä kerrannaisvaikutuksista – 0,2 prosenttia EUn koko BKTstä ja tämä koski myös työllisyyttä heijastusvaikutuksena. Nämä arviot viime vuodelta perustuivat merkittävästi korkeampaan viennin menetykseen kuin mikä tässä on nostettu esiin tässä tutkimuksessa. Kun tähän kiinnittää huomiota, niin voidaan sanoa, että koko taloutta koskevat vaikutukset ovat alle 0,2 prosenttia BKTstä ja työllisyysvaikutus on samanlainen 0,1 prosenttia BKTstä. Tämä siis tekemättä simulaatiota aiheesta. Me olemme tässä laskelmien alapäässä. Itävallassa tehtiin tutkimus, jossa sanottiin, että vaikutus olisi 0,1-0,4 prosenttia BKTstä. Komissio teetätti tutkimuksen ja joissain medioissa puhuttiin 0,3-0,4 prosentista ja venäläinen tutkimusinstituutti puhui 0,5 prosentista BKTstä. Negatiiviset vaikutukset Venäjän federaatiolle, missä näissä luvuissa mennään kuinka paljon Venäjän federaation talous kärsi pakotteista. Tässä talouden tutkimuksen laitos Venäjällä totesi, että Venäjän BKT kärsi 80 prosenttia. Olen saapunut esitelmäni loppuun. Halusin vetää yhteen ja myös välittää nämä meidän avainviestit. Arvioimme mukaan pakotteet aiheuttivat Venäjän BKT laskun. Lasku oli 80 prosenttia ja EU-vienti Venäjälle väheni joka tapauksessa myös pakotteiden ohella. Pakotteita pystyttiin kiertämään, mutta ne eivät kattaneet menetettyjä markkinoita. Jonkin verran ponnisteltiin sen eteen, että pakot, vastapakotteet sen kiertämään, mutta toi, ne pystyttiin lopettamaan eri toimenpitein. Ja EUn talous kärsi noin 0, alle 0,2 prosenttia. BKT menetykset olivat 0,2 prosenttia tai alle. Työllisyysvaikutukset olivat samanlaiset. Kiitos paljon, vastaan mielelläni kysymyksiin. Okei, okay. <clears throat> thank you. Kiitoksia tohtori Fritz tästä alustuksesta. Nyt on hyvä hetki alkaa antaa puheenvuoroja kommentaattoreillemme. Kullakin on kymmenkunta minuuttia kommentointiaikaa e, niin, että, että aikaa jää riittävästi sitten myöskin tuolta salista tuleville kysymyksille ja kommenteille. Ensimmäiseksi ääneen pääsee Hardeman komission ulkopoliittisen yksikön ulkopolitiikan tukitoimien osastolta. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat, hyvät näistä herrat. Ihan alkuun kiitokset järjestäjille tästä seminaarista ja kiitän tästä tilaisuudesta saada sanoa sanottamani tässä Venäjän ja EUn äh, pakotteiden äh, vaikutus äh, kahdenväliseen kauppaan on tietenkin erittäin mielenkiintoinen tärkeä aihe. Saan esitellä yksikköni, se on, se on tar- tarkoituksena on anta, antaa tukea, tukea korkealle edustajalle Magarinille ja ylipäätänsä tukea ulkopolitiikan käytännön toteuttamista. Me, me hallitsemme sääntely- ja rahoitusvälineitä ulkopolitiikan saralla. Ja tietenkin sitten kuulemme käsi kädessä ulko, ulko, suhdeyksikön ja muiden ulkosuhdetoimijoiden välillä komissiossa. Tämän, tämän, tämän tyyppiset äh, selvitykset ja tutkimukset ovat erittäin tervetulleita ja antavat sitten huomattavasti lihaa luiden päälle, jos ajatellaan pakote, pakotteiden toimivuutta. Tämän selvityksen kattava äh, lähestymistapa on erittäin tervetullut. Siinä mennään vähän kaupan suorien vaikutte, vaikutusten ulkopuolelle ja pidemmälle ja tarkastellaan EUn ja Venäjän äh, suhteita laajemmaltikin politiikka, politiikan kaikki sodat mukaan lukien aivan erityisesti haluaisin nyt keskittyä tähän käsillä olevaan selvitykseen ja siihen, siinä sitten esille tulleisiin huomioihin ja, ja, ja sitten myöskin tietysti nämä heijastusvaikutukset ja muut vaikutukset, mitä näillä pakotteilla on. Jos ajatellaan sitten näitä rajoittavien toimien pakotte, nippua, pakotennippua, nippua 2014 äh, Krimin niemimaan äh, valloituksen jälkeen ja niiden va vaikutuksia sitten. Tämä paketti, kuten Fritz juuri totesi, äh, sisältää monia seikkoja, varojen jäädyttäminen, matkustusjäädytykset, kaupan, kaupankäynnin estäminen ja turismin hillitseminen sitten tai sen vauhdittamisen lopettaminen, Sebastian ja Krimin nimimaalla. Tämän tuota, tutkimushan on tätä, näitä pääkysymyksiä juuri sivunut, erityisesti kaupan ajata. Näillä toimilla on tarkoitus sitten estää Venäjän pääsy Euroopan unionin pääomamarkkinoille koskien myöskin sitten asekaupan kiellon ja aseviennin ja siihen, siitä, sellaisten tavaroiden viennin, jotka ovat muutettavissa aseteknologiaksi. Päätavoitteena tietenkin on ollut kohdistaa taloudellista painetta Venäjään. Seurauksena sitten pyrittäisiin saamaan muutosta Ukrainan politiikkaan. Itse pyrkivät äh, äh, muuttavat sitten, tarkoituksena on sitten muuttaa Venäjän asennoitumista Ukrainan tilanteeseen ja saada sitten Minskin sopimus äh, voimaan. Se on tämän pohjimmaisena tarkoituksena. Jos ajatellaan näitä kriteerejä, joilla näihin toimenpiteisiin päädyttiin, äh, tässä oli tietysti tehokkuus, äh, kustannustehokkuus, jäsenmaiden eli toimi, toimenpidesektoreiden välinen tasapaino, oikeudellinen puolustettavuus ja sitten toimenpanon mahdollisimman sujuva täytäntöönpano. Muutamia avainhankintoja tässä oli Eli että minkälaisia kriteerejä sitten voidaan toimia, toimia näillä pääomamarkkinoilla puolustussektori ja tämä arka teknologia päätekijöinä tässä. Jos sitten ajatellaan näitä heijastusvaikutuksia, ja millä tavalla voitaisiin sitten valmistautua näihin sääntelytoimitsiin, toimin kun ajateltiin näitä pakotteiden täytäntöönpanoja. Tarkoituksena oli määritä, määritellä pakotteet niin tiukkarajaisiksi, ettei mitään kielteisiä heijastusvaikutuksia tulisi. Itävallan taloudellinen tutkimuslaitos ja muutkin arvioinnit ovat vahvistaneet meidän, meidän omat arviomme, että, että nämä heijastusvaikutukset EUn taloudelle näiden pakotteiden johdosta ovat olleet erittäin vähäiset, siis kielteiset heijastusvaikutukset. Muissakin tutkimuksissa vahvistuu meidän näkemyksenne sinne, että näiden Venäjän vastatoimien kautta saattaa ollut haittaa esimerkiksi juuri maitotalous ja vaikkapa vihannessektorille kielteisiä vaikutuksia, siis kun ajatellaan EUn maataloustuotteiden vientiä noin kokonaisuutena Venäjälle, elintarvikevientiä laajemminkin. Tässä on otettu, otettu käyttöön sitten välittömiä toimenpiteitä EUn toimesta, jotta sitten maataloustuotteiden viejät olisivat voineet keksiä sitten korvaavia toimia. Summeris tulee tästä vielä kertomaan yksityiskohtaisen. Sitten vielä tätä täytäntö, tästä täytäntöönpanosta ja noudattamisesta muutama sana. On aivan olennaista tietenkin, että näitä toimenpiteitä käytet, sovelletaan käytännössä yhdenmukaisesti. Ja se onnistuu ainoastaan, jos yhteistyö EU-jäsenmaiden välillä on saumatonta. Jäsenmaathan äh, ovat täytäntöönpanijoina näiden pakotteiden osalta, ja komissio sitten sopimuksen valvojana äh, äh, ne seuraa sitten, että tämä tapahtuu kansallisen lainsäädännön määräysten mukaisesti ja antaa ohjeita ja opastusta sitten laajempaan sovellukseen, soveltamiseen, jos tarpeen on jos kansalliset viranomaiset meille kertovat, että jotakin täydentämisen tarvetta on, me tarjoamme mielellämme apua. Ja komission ohjeisto mm, koskien näitä, näitä mm, pakotteiden täytäntöönpanoa on julkisessa jakelussa. Tämän ohjeiston tarkoituksena on todellakin siis tarjota ohjeita ja opastusta niin, että kansalliset viranomaiset sitten voivat yhdenmukaisesti panna täytäntöön nämä Äh, pakotteet ja niiden oheistoimet. Komissiolle on kerrottu äh, esimerkiksi äh, erilaista huolista ja olemme keränneet niitä sitten yhteen nippuun päivitetyn, päivitettynä versiona. On siinä sitten myöskin huomioitu tuomioistuimen matkan varrella tekemät päätökset. Tämä ohjekirje on tuonut sitten taloudellisille e, ja muille rahoitus, rahoitusalan toimijoille esimerkiksi sitten tietyn vakaan pohjan ja varmuuden toimin, toimenpiteistä ja niiden oikeutuksesta. Haluaisin vielä kiittää näistä tutkimustuloksista. Se antavat hyvin kattavan kuvan pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksesta mm, EUn ja Venäjän väliseen yhteistyöhön. Äh, kehotan myöskin muita toimielimiä valmistelemaan näitä äh, samantapaisia tutkimuksia, tilaamaan niitä, jotta saisimme, saisimme sitten entistä kattavamman kuvan tästä kokonaistilanteesta tällä hetkellä. Dr. Hardeman. Kiitoksia, tohtori äh, Hardeman. On nyt lienee hyvä hetki antaa puheenvuoro herra Petros Surmelisille – hän on Euroopan napruspolitiikan kauppa-asioiden asiantuntija Sare pääosastolta. Olkaa hyvä, herra Surmelis. Yes, thank you, Chairman. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon kutsusta tähän mielenkiintoiseen tapahtumaan. Aimat puhujat ovat jo puhuneet pitkään, joten minä voin puhua lyhyemmin. Minulla olisi kolme asiaa, jotka nostaisin esille. Ensimmäinen koskee näitä valintoja liittyen pakotteisiin ja vastapakotteisiin, niiden luonne, se miten sanktiot on pystytty ottamaan vastaan EU-talouteen ja mikä on pakotteiden vaikutus EU, EUn ja Venäjän välisen kaupankäyntiin yleisesti ottaen. Pakotteet, ne toimenpiteet, joita on hyväksytty EU-puolella, ne on täällä jo kuvattu, niitä on turha täällä kerrata. Nämä pakotteet ovat voimassa nykyisellään 2018 tammikuuhun liittyen Kriminiemimaan liittämiseen ja kesäkuuhun 2018 liittyen näihin muihin pakotteisiin. Ne vastapakotteet, joita Venäjä on asettanut, ovat voimassa vuoden 2018 loppuun, eli ne ovat pitempään voimassa kuin EUta, kun EUn asettamat pakotteet. Liittyen näihin pakotteiden valintaan, niin on tärkeää tehdä tietynlainen pesäero. EU-pakotteet ovat hyvin kohdennettuja. Ne liittyvät neljään hyvin täsmälliseen alaan, kun toisaalta Venäjän alustamat vastapakotteet ovat hyvin laaja-alaisia. Muun muassa maatalouselintarviketuotteita koskee laaja-aloinen tuontikielto. Nämä pakotteet ovat siis luonteeltaan hyvin erilaisia. Jälleen kerran on tärkeää korostaa, että EUssa ei ole näin laajalaista kaupankäyntikieltoa. Nämä heijastusvaikutukset Euroopan unionin talouteen ovat olleet hallittavissa ja rajallisia. Tämä koskee sitä, miten nämä EU-pakotteet on voitu vastaanottaa ja miten Venäjän vastapakotteet on vastaanotettu talouden kannalta. EUn pakotteet voidaan katsoa varsinkin tämän sensitiivisen ja kaksikäyttöteknologian vientikiellon kannalta. Venäjän markkina on ollut suljettu pakotteiden takia. EU-vienti sensitiivisen teknologian ja kaksikäyttöteknologian suhteen kolmansiin maihin on pysynyt vakalla tasolla. Tämä osoittaa, että EU-yritykset ovat pystyneet kuromaan umpeen näitä menetettyjä markkinoita löytämällä uusia markkinoita. Elintarviketuotteiden vienti Venäjälle EU on pystynyt korvaamaan Venäjän markkinoita markkinat laajentamalla vientiä muille markkinoille, Yhdysvaltain markkinoille, Kiinan, Etelä-Korean tai Japanin markkinoille, muutaman esimerkin mainitakseni. Eli maatalous- ja elintarviketuotteiden markkinoita on laajennettu. Euroopan unionin komissio auttoi tässä mm, diversifikaatio toimessa ensinnäkin auttamalla löytämään uusia markkinoita ja lisäksi avustamalla niitä tuottajia, jotka kärsivät eniten pakotteista. 2016 vuonna EU-vienti kasvoi prosentilla ja 2,6 prosenttia vuonna 2017. Mikäli verrataan ajanjaksoa toukokuuhun 2017 vuoden takaisen verrattuna. Ne hyödykkeet, jotka eivät kuulu Venäjän vastapakotteiden piiriin, on tiettyjä maataloustuotteita, joita voidaan viedä Venäjälle edelleen. Sellaiset hyödykkeet, joiden suhteen Venäjä oli omavarainen, niin näiden tuotteiden vienti on kasvanut viime vuonna 5,6 prosenttia. Tässä vaiheessa on myös mielenkiintoista tehdä vertaus siihen, miten pakotteet on pystytty EU-taloudessa vastaanottamaan verrattuna siihen, mitä Venäjällä on tapahtunut. Varsinkin mitä tulee maataloustuotteiden tuontiin. Ensinnäkin maatalouden tuotteiden hinta on kasvanut roimasti Venäjällä. Tämä on suuri taakka kuluttajille. Lisäksi ollaan voitu havaita, että pakotteiden ohella maataloussektori on pystynyt sisäisesti kehittymään. Kolmas asia, jonka minä haluan nostaa esiin, liittyy sanktioihin ja vaikutukseen kokonaiskaupankäyntiin EUn ja Venäjän välillä. Huipputasolla se oli vuonna 2012. Tämän jälkeen jo pitkälti ennen kuin nämä pakotteet pantiin täytäntöön, niin kahden keskeinen kaupankäynti on ollut laskussa aina vuoden 2016 vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen ollaan palattu kasvun tielle. On tärkeää pitää mielessä, että kaupankäynnin lasku alkoi jo ennen pakotteita. Ja tämä ei koske ainoastaan Euroopan unionia. Jos katsoo Venäjän kauppasuhteita muiden kaupankäyntikumppaneiden kanssa, Kiina, Japani, Yhdysvallat, niin vastaavanlainen pudotus on ollut havaittavissa kuin mitä tämä kaupankäynnin pudotus on ollut Euroopan unionin kanssa. Venäjän kauppaosuudet muiden kauppakumppaneiden kanssa, oli sanktioita tai ei, niin nämä suhteet eivät ole merkittävästi muuttuneet. Toki kaupankäynti Kiinan kanssa on lisääntynyt, mutta tämä muutos ei ole ollut niinkään merkittävä, että tämä olisi aiheuttanut mullistusta Venäjän kaupankäynnin kumppaneiden voimasuhteissa. Venäjän tuonnin vähentyminen johtuu siitä, että Venäjän talous on ollut merkittävässä laskussa. 2015 BKT laski 3,7 prosenttia ja negatiivinen kasvu on jatkunut aina vuoteen 2016 saakka tekijät, jotka selittävät tämän taantuman, ovat ennen kaikkea matala öljyn hinta, rupla on menettänyt arvoaan, inflaatio ja olemassa jo olleet pullonkaulat Venäjän taloudessa, joka, jotka johtuvat talouden uudistusten puutteesta. Eräs toinen merkittävä tekijä on Venäjän tuonnin korvauspolitiikka. Tämä politiikka korostuu tietyillä sektoreilla, autoteollisuudessa, konepajateollisuudessa, lääketeollisuudessa. Tämä koskee kaikkia hankintoja, joita Valtionyhtiöt tekevät merkittävä osuus siis taloudesta ja lisäksi myös maataloustuotteiden suhteen. Tämä on varsin mielenkiintoista, koska on nähtävä, että pakotteet asetettiin sellaiseen, sellaiselle sektorille, jossa haluttiin nimenomaan sisäistä tuotantoa parantaa ja korvata tuontia. On melko vaikea erotella pakotteiden vaikutusta – muista varianteista, jotka ovat vähentäneet kaupankäyntiä vuosina 2014-2016. Se voidaan kuitenkin sanoa, että pakotteet ovat olleet osa syy kaupankäynnin vähenemiseen, mutta eivät suinkaan ainoa. Ja vaikeus näissä pakotteiden laskelmien suhteen koskien työllisyyttä, BKT tai vaikutusta eu talouteen ylipäätään ovat vaikeita. Ja eri tutkimuslaitokset, jotka ovat näitä laskelmia tehneet, ovat päätyneet eriäviin tuloksiin. Ja tässä asteikko on yhdestä 20 kun halutaan arvioida vaikutusta, jota pakotteella on ollut. Eli näiden erittäminen tästä laskusta on erittäin vaikeaa ja kvantifioiminen sitäkin vaikeampaa. Puheenjohtaja halusi vetää puheenvuoroni sanomalla, että EUn ja Venäjän kaupankäynti on jälleen kasvamaan päin. Se on kasvanut 23 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja tämä on havaittavissa kaupan käynnin arvon nousemisessa, mitä tulee Venäjän viennin arvoon. Tämä johtuu varsinkin öljyn nousemisesta. Mutta toisaalta on nähtävissä myös, että EU-vienti Venäjälle on kasvanut 20 prosenttia. Tämä on rohkaiseva merkki ja toivomme, että tämä tulee jatkumaan. Kiitos. Kiitoksia, herra Sormelis. Sitten eh, lopuksi ääneen pääsee herra Frank Schauff hän, on, hän johtaa äh, Venäjän äh, federaatiossa toimivia eurooppalaisten yritysten äh, yhdistystä. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana ensin organisaatiostamme. Me, me, meidän eurooppalaisten yritysten yhdistys koostuu Venäjällä toimivien toimivista isoista yrityksistä. Meillä on 40 eri, erilaista komiteaa puimassa e-, erilaisia e, lähinnä horisontaalisia kysymyksiä, mutta myöskin e, edustaen talouden muitakin sektoreita. <clears throat> Tässä tämä kuvastaa eurooppalaisen liike elävän näkyvää roolia Venäjällä eurooppalaiset investoinnit, investoinnit äh, Venäjällä äh, ovat niin mittavat, että me olemme selkeästi äh, meidän tärkeimpien investointien, investoijien etujärjestö tavallaan. Venäjä, Venäjän sisällä tietenkin sonderamme investointi ilmapiiriä ja toki sitten olemme yhteistyössä eurooppalaisten toimielinten ja muiden instituutioiden kanssa pyrkien sitä kautta edesauttamaan EUn ja Venäjän suhteiden paranemista, missä onkin työsarkaa riittävästi näin aikoina. Eurooppalaiset yritykset äh, Venäjällä äh, ovat tietysti äh, tähän teidänkin selvitykseen perehtyneet huolellisesti ja voin, voin todeta tämän teidän arvionne olevan aika täsmällisen, paljon korjattavaa näissä kaupan, kaupan alan kysymyksissä ei ole. Toisaalta tässä näkyy vain yksi puoli mitallista, koska on tärkeää huomata, että että paitsi että 40 prosenttia eh, Venäjän ulkomaankaupasta on Euroopan kanssa, mutta yli 50 prosenttia suorista investoinnista tulevat eurooppalaisista lähteistä alun alkaen. No, tässä aina voidaan puhua Kyproksesta ja sen sellaisista kysymyksistä. Aina, aina kun aj- ajatellaan sitä mitä, venäläistä, mitä paljon venäläistä rahaa palautuu takaisin Euroopasta Venäjään. Euroopan rooli tässä ö, ö, siteissä, Euroopan rooli näissä yhteyksissä on siis todella vahva. Haluaisin Pipin, PPn mainita, mainita tässä on tärkeää investoija energiasektorille Renault ja Volkswagen, jotka ovat Venäjän autoteollisuudessa tärkeitä toimia E on, tai Unilever muilla, joilla on itse asiassa esimerkiksi e, e, vaikkapa sähkön tuotannossa Venäjällä. Viimeksi kun vuosikymmenen kymmenten aikana olemme voineet todeta, että Venäjän ja EUn talous ovat toisiaan täydentäviä, mikä näkyy selvästi kaupan rakenteesta, mutta siitä en tällä haavaa sen enempää tätä pakotteiden kokonaismerkitystä on todella hankala arvioida, koska tässä meillä on tämä öljyn hinnan vaihtelu, joku alkoi, tai öljyn hinnan aleneminen siis nimenomaan 2013 alkoi, mutta kaiken kaikkiaan Venäjän kaupan yleinen kehitys verrattuna muihin maihin verrattuna Kiina esimerkiksi, siinä nähdään, että, että että Venäjän kauppa muidenkin ei-pakotteiden, tai siis pakotteiden ulkopuolella oleviin maihin no. on supistunut kaiken kaikkiaan. Tässähän on Tämä myöskin liittyy siis tietysti kulutustavaroiden hintoihin. Tilanne. Tässä on yksi hyvä uutinen näissä EU-Venäjän suhteissa on se, että ainakin Venäjän puolelta on, on tietysti otettu tämä tilanne vakavasti. Euroopan unionin vienti Venäjään taas, Venäjälle taas, tai siis Venäjän kannalta tuonti Euroopasta on taas lisääntymässä, koska se on, olemme todella olennainen kauppakumppani tässä yhteydessä. Näistä poliittisista taustavaikuttimista en halua tässä ottaa esille, mm, mitä tulee pakotteisiin ja niiden, niitä koskeviin vastatoimenpiteisiin, vastapakotteisiin, yleisesti vain Venäjän EUn keskinäisessä suhteista pakotteilla tietenkin on ollut vaikutusta Venäjään, se, se on kiistämätöntä. Erityisesti vaikkapa muutaman viime vuoden investointitilastoihin Äh, viimeksi 2015 äh, 15 äh, sieltä on tuoreimmat tilastot. Tila oli Venäjälle investoinnit siis vähentyneet yli 60 prosentilla. Venäjän keskuspankki on nyt sitten todennut, että viime vuonna oli pientä investointien elpymistä mutta jos ajatellaan, että ulkomaan, äh, ulkomainen investointi tämän vuosikymmenen alussa äh, kohdistui nimenomaan Venäjälle suurimmiksi, se oli Venäjälle selkeästi suurin ulkomaisen rahan vastaanottaja. Ja nyt siellä on aika dramaattinen äh, lasku Venäjällä äh, havittu, havait, havaittavissa. Jos ajatellaan sitten tätä äh, äh, investointien suhdetta per asukas. Venäjä oli ihan kärkijoukossa ja Venäjän taloudelle tämä kaikki on tärkeää, siis että rahaa saadaan, mutta että, sitä, että saadaan myöskin äh, teknologiaa ja johtamistaitoja esimerkiksi. Nämä henkilöstöresurssit ovat erittäin tärkeitä niin ikään. Ja ajatellen, kun, äh, kun äh, ulkomaisia investoijia Venäjällä edustaa, tässä tämä aiheuttaa kyllä nyt huolta, paitsi että että, että suorat investoinnit ovat vähentyneet, koko tämä Venäjän markkinoille tulo ja kaikki siihen liittyvä toimi, toimi käyttäytymiset ja toimintaedellytykset ovat muuttuneet. Mm. Jos nyt ajatellaan kaupan uudelleen suuntaamista, sitä on aika hankala suunnata uudestaan ollenkaan Kuten omassa raportissanne mainitsitte, tässä näyttelevät roolia historialliset ja poliittiset syyt. Myöskin kulttuurisia, kulttuurisia muuttujia on. Venäjät, venäläiset pitävät itseään, euro, itseään eurooppalaisina, mutta tärkein muuttuja tietenkin on taloudellinen, koska Euroopan talous on nyt tehokas ja, ja tuotteet ovat hyvin kilpailukykyisiä verrattuna muihin muista maista tuleviin tuotteisiin erityisesti. Niin ikään tärkeä ongelma tämän Euroopan unionin pakotteisiin, siis tämä tuon, tuonnin, korvaa, tuonni, tuontia korvaavat toimenpiteet, vaikutukset julkisiin hankintoihin esimerkiksi näyttelevät merkittävää roolia tässä tilanteessa. Ja pikkuhiljaa vuosien mittaan tietenkin tilanne varmaankin muuttuu, mutta joka tapauksessa tulemme huomaamaan sen, että, että, että pakotteet, molemminpuoliset pakotteet vaarantavat Euroopan äh, perinteisen johtavan roolin äh, Venäjällä. Äh, markkinoin, markkinaosuuksista voivat esimerkiksi mm, lääkeaineista tulee 50 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä. Jos ajatellaan rakennustarvikkeita, voidaan nähdään samanlainen kehitys. Vaikkapa automarkkinat, auto, henkilöautomarkkinoita ja auto, ajoneuvomarkkinoita tarkastelemme kuukausittain 7-80 prosenttia Venäjällä myytävistä ajoneuvoista ovat ulkomaista, ulkomaista tuotantoa useimmat nimenomaan euro, eurooppalaisista, eurooppalaisista alkuperää, eurooppalaisia automerkkejä siis, 78 prosenttia, kuten sanottu. Mutta kuten sanottu, mm, eh, tämä, tämäkin eurooppalaisten yritysten asema on nyt uhattuna. Pari loppukaneettia vielä tässä eh, Kiinasta. Kiinan rooli viime vuosina on vahvistunut. Ajatellen eh, Venäjän kauppaa mutta myöskin mitä tulee investointeihin, investointipolitiikkaan. Tämä, tässä yhteydessä tilanne, tilannetta voidaan kuvata normalisoitumiseksi, koska Kiinan asema alun on ollut varsin heikko Venäjän markkinoilla. Mutta sitten jos ajatellaan tätä pakotepolitiikkaa, niin pakotteet voivat olla edesauttamassa ovien avautumista Kiinan suuntaan sitten taas vastaavasti. Sitten vielä ihan loppukaneetiksi Yhdysvaltain, Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet ja siellä molemminpuolisesti voimaan astuneet uudet pakotetoimet. Paljon siinä, siltä osin ei ole vielä ole muuttunut noin käytännössä, mutta kyllä on ongelmallista, että että esimerkiksi kongressin päätöksen, päätöksen äh, sisältämät äh, pakotteet, ja, äh, Äh, joutuvat sitten presidentin äh, uudelleen arvioimiksi. Ja se nyt ei enää ole mahdollista, mutta joka tapauksessa tämä koko paketti pakautuu vielä äh, kongressiin ja niiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Ja Yhdysvaltain kongressin päätös antaa presidentille oikeus määrätä uusista pakotteista. Ensinnäkin eurooppalaisten tilan, yritysten tilannetta ajatellen suhteessa, suhteessa Venäjään ne koskevat, iskevät pahimmin juuri eurooppalaisiin yrityksiin, joita nämä päätökset sivuvat suoraan. Vaikutus on pahimman eurooppalaisille yrityksille. Tällä haavaa ollaan tällaisessa päätöksenteon kannalta tyhjössä. Epävarmuus kaiken kaikkiaan kasvaa molemminpuolisesti ja tilannehan on siltä osin sitten huolestuttava. Mr. South. Kiitoksia, tohtori South. South. Nyt sitten kysymys- ja vastaussessio. Vuoro parlamentin edustajat saavat se tässä etusijan. Ja eh, yrittäkää pysyä kahdessa kahden minuutin määrä, määrä ja sen, että panelistit saavat sitten tilaisuuden myöskin vasta. No niin, edustajat, kuka haluaa aloittaa? Scholz. Yeah, and Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös johdantopuheenvuorosta. Tässä on käsiteltävänä varsin monimutkainen aihekokonaisuus, talous- ja kauppavaikutukset, joita pakotteilla on. Fritz, voisitko sinä kertoa hieman täsmällisemmin, missä erot ovat, kun puhutaan suuremmista konserneista, öljyyhtiöt ja autoteollisuuden yritykset, Volkswagen mainittiin, ja sitten pk-yritykset, koska vienti EU-maista Venäjälle ja tämä moninaisuus, tämä kirjo, joka yrityksissä on, on melkoinen, joten vaikutukset ovat myös varmasti erilaisia. Voisitko hieman tästä jatkaa? Ja sitten jatkan. Täällä tuli sellainen yleiskuva, että tilanne ei ole niin dramaattinen. Pitkällä aikavälillä tästä saattaa tulla tästä talouden vaikutuksesta ja dramaattinen, ja varsinkin kun ajattelen näitä yleisiä suhteita EUn ja Venäjän välillä. Haluaisin kuulla, keneen nämä sanktiot vaikuttavat eniten. Pystymmekö me todellakin osumaan kohteeseen näillä pakotteilla vai vaikutammeko me sellaisiin, jotka ovat vaikeassa tilanteessa sosiaalisesti taloudellisesti muutenkin? Ja onko tämä ikään kuin negatiivinen vaikutus, joka näillä pakotteilla on, siten että tämä osukin oman nilkkaan. Sitten oikeudelliset vaikutukset. Tiedän, että sanktioista huolimatta on monia konserneja, jotka vielä toimivat, EU-konserneja, jotka toimivat Venäjällä pakotteista huolimatta. Miten tämä tilanne vaikuttaa EUn Kiinan, EUn Yhdysvaltain – Kiinan Yhdysvaltain suhteisiin. Ja miten nämä pakotteet näkyvät näissä suhteissa? Ehdotan, että otamme kysymykset ryppäänä ja sitten annamme panelistille mahdollisuuden vastata. Seuraava puhuja. Espanjan tulkasta ei ole. Puhutaan sitten englantia. Pakotteet aloitetaan jotta nämä no, pakotteet aloitettiin silloin, kun Krimi liitettiin laittomasti Venäjän. Kysymys mielestäni on se, luulemmeko me, että pakotteet auttavat Krimin palautumaan Ukrainalle. Mikäli me luulemme, että ne auttavat palauttamaan Krimin, niin hyvä niin. Mikäli emme, niin meidän on kysyttävä, kuinka pitkään me kuvittelemme, että tämä tulee jatkumaan tämä tilanne. Normaalisti Venäjä käy kauppaa Euroopan kanssa, mutta nyt pakotteet vaikuttavat tähän normaalitilanteeseen, joten Venäjä antaa paket EUlle ja kääntyy Kiinan puoleen. Tämä on myös Venäjän strategisten etujen vastaista. Nimittäin kyseessä on geopoliittinen voimatekijä, jolla on pitkä raja tyhjän alueen eli Siperian kanssa. Pakotteiden mukaan Venäjän ja Kiinan suhteet tulevat lähenemään ja me emme kuitenkaan usko, että pakotteet auttavat palauttamaan Krimin Ukrainalle. Kiitoksia. Onko muilla MPillä kommentteja? Liisa, ole hyvä. So, thank you very much. Kiitoksia. Hannu. Liike, toiminta, yhteisö, kuten ihmiset yleisesti ottaen osaa olla luova tässä vaikeassa tilanteessa. Ja olenkin huomannut sellaisen ilmiön, että Moskovassa voi ostaa monia tuotteita, kuten suomalaista Oltermannia, vaikka tämä onkin pakotteiden piirissä. Monet yritykset ovat perustaneet yhteisyrityksiä Venäjälle siten, että saavat vietyä monia elintarviketeollisuuden hyödykkeitä. Kysymykseni kuuluu, kuinka suuri ilmiö on kyseessä ja mitkä vaikutukset tällaisella pakotteiden kiertämisellä on? Miten komissio näkee tilanteen? Kiitos. Liisa, panelistit saavat puheenvuoron. Fritz aloittaa. Um, I will try to... Koitan vastata joihinkin kysymyksiin, ainakin niihin, jotka koskevat näitä taloudellisia vaikutuksia Ne kansantalous Tieteilijät emme tiedä poliittisista vaikutuksista, poliittisista hyödyistä ja haitoista. Tämä on muiden tehtävä. Täällä esitettiin mielenkiintoinen kysymys pienistä, keskisuurista yrityksistä ja suurimmista konserneista, mikäli vaikutus koetaan eri tavoin. Haluaisin sanoa, että tämä on erittäin vaikea vastattavaksi, koska me pyrimme katsomaan näitä aggregoituja kauppatietoja liittyen tiettyihin tuotteisiin ja voimme nähdä, että tiettyjen tuotteiden kohdalla kaupankäynti on muuttunut. Tiedot eivät kuitenkaan kerro, mitkä yritykset ovat näiden tuotteiden taustalla, suuret, pienet vai minkä kokoiset yritykset. Ja jotta vastaisin tähän kysymykseen, niin on katsottava yrityskohtaisia tietoja. Siksi minä haluaisinkin antaa tämän kysymyksen Julian Hintsille. Hän nimittäin katsoi tilannetta ranskalaisyritysten kohdalla, sitä miten nämä pystyvät reagoimaan pakotteisiin. Ja olisiko sinulla Julian kenties jonkinnäköisiä tietoja siitä, miten yritykset reagoivat? No, clear cut. Sen vaan sanoa, että minulla ei ole kovinkaan paljon tietoa ei kovinkaan paljon sanottavaa. Tämä tilanne oli sellainen, että suurten ja pienten yritysten välillä ei ollut kovinkaan suurta eroa. Tämä koski pikemminkin sektoreita. Sellainen sektori, joka koki pakotteiden vaikutukset siellä, vienti Venäjälle todellakin romahti sellaisilla aloilla, jotka eivät olleet pakotteiden piirissä, niin siellä ongelmia ei ollut. Yleisesti ottaen, mikäli yritys lähetti suuria lähetyksiä, konepääteollisuuden hyödykkeitä, silloin on kaupankäynnin rahoittamisvälineitä, joita käytetään, niin tämä on tehty paljon vaikeammaksi johtuen tästä poliittisesta ilmapiiristä ja myös Euroopan unionin toimista johtuen. Tämä tuli kalliimmaksi ja myös tämän tyyppinen kaupankäynti romahti. Tämä koski konepajateollisuutta, raskas teollisuutta. Mutta ei ole siis eroa sen välillä, kärsivätkö pienet, oliko kyseessä pieni vai suuri yritys. I mean, um, we know that... Tätä voisin täydentää toteamalla, että, että julkisen sektorin äh, tuki äh, eurooppalaisille Venäjän vientiyrityksille äh, taantui tässä samaan aikaan ajatellaan vaikka Volkswagenin kaltaista äh, yritystä, tällaista vientitakuusta, on vähemmän riippuvainen äh, ja muista tukitoimista kuin ehkä monet muut yritykset, mutta tämä nyt on pelkkää arvailua. Mitään täsmällistä tietoahan tästä ei ole. Se on vaan tällaista mutu, mututietoa. Sitten kun puhumme äh, tästä näistä negatiivisista heijastusvaikutuksista, <clears throat> vaikkapa juuri auto, auton auton valmistussektorilla, autoteollisuussektorilla, se on Itävallalle olennainen ala. Vientiyritykset ovat suuryrityksiä, jotka vielä vievät suoraan, mutta sitten ajatellaan tätä alihankintaketjua. Meillä on luke, lukematon määrä erilaisia eri kokoisia yrityksiä ja muita toimijoita. Itävallan osalta, kun tein, arvioimme tätä tilannetta, 40 prosenttia pakotevaikutuksista Itävaltaan suoraan Äh, juontuivat tästä epäsuorasta äh, äh, vaikka alihankintaketjun kohtaamista kysynnän vähentymisestä. Jos ajatellaan tätä tuotantoketjua, sillä sen varrella löytyy koko joukko erilaisia yrityksiä, joita nämä toimet koskevat. En halua tässä toistaa itseäni, mutta joka tapauksessa nekin ovat sitten riippuvaisempia valtion tukitoimista kuin kun suuryritykset ovat. Tämä on mielenkiintoinen aihe kieltämättä, mutta tieto, tietoa tästä ei oikein ole riittävästi. Ja ketä, keihin nämä pakotteet sitten pahiten purevat? No se tietysti siis Venäjällä, Venäjän äh, federaatiosta tai ketä, keitä ne koskevat sitten Euroopan unionissa. Äh, molemmin puolin, molemmin puolin. Äh, eli ketkä ovat tässä tapetilla. Noin ajatellen eh, eri teollisuuden aloja Euroopan unionissa, ne ovat eh, tuttuja siis eh, konepajateollisuus, teollisuus, lääkäneteollisuus, maataloussektori. <clears throat> Nämä kolme sektoria ovat sella, niitä, jotka ovat joutuneet eniten tässä kärsimään. Mitä, mitä sitten tulee näihin kielteisiin heijastusvaikutuksiin loppujen lopuksi, loppujen viimeksi täytyy tietysti ajatella vaikka näissä työn, yrityksissä töissä olevia. Ö, ovatko tuotannon rajoitukset lopullisia vai jäävätkö irtisanomiset lomautusten asteelle? <clears throat> Monilla sektorilla, sektorilla uusien työpaikkojen löytäminen saattaa olla perin vaikeaa. <clears throat> Paljon kysymyksiä, vähän vastauksia, pahoittelen. Kiitoksia. Kommentti tohtori Schraubel. Pieni täsmännys. Minusta autoteollisuus on, on huono, huono, huono esimerkki pakotteista. Me, me edustamme autoteollisuutta Venäjällä lähes sataprosenttisesti noin valmistaja, autovalmistajan puolelta edustuksemme on lähes 100 prosenttinen Venäjän markkina. Jos puhun keskustelin 2014 nyt tai 2014 elokuussa, niin mit, mitä pakotteet vaikuttavat? Eivät mitenkään, oli vastaus sekä silloin että nyt. Mutta tämä pakotteiden epäviralliset, epäviralliset vaikutukset ovat merkittävämmät kuin nämä suorat viralliset vaikutukset. Me siellä Venäjällä toimivina eurooppalaisina saamme tämän tuta joka päivä työssämme. Jotain lisätietoa on vähän hataralla pohjalla toki Toki palvelemme me esimerkiksi tekemällä tiettyjä, tiettyjä ennusteita. 2015 vuoden alussa kysyimme, e, millä tavalla, miten merkittäviä pakotteet ovat teille noin muodollisesti Yli 20 prosenttia korealaiset ja japanilaiset ovat niin ikäisenä, mutta suurin osa siis sanoi, sano, että pakotteilla ei ole suurtakaan virallista merkitystä. Ja, ja vähän kieliposkessa vastattiin, että näistä tämän ruudun rastinneet ajattelivat, että, että, että näillä oli jotain vaikutusta pakotteilla, mutta ehkä ei sitten kuitenkaan ollutkaan mitään yrityksistä, en, nimiä en tässä nyt lähde laukomaan, mutta vaikka äh, suuri saksalainen äh, rakennustavaroiden valmistaja äh, sa, saattaa mieltää, että pakotteita on, mutta itse asiassa se, sen yrityksen koko tuotannon sta aivan kapea siivu sitten mahdollista siitä sitten joutuu kärsimään. Mutta jos ajatellaan eurooppalaisia yrityksiä noin yleisesti jos ajatella näistä EUn ja Yhdysvaltain pakotteista, niin pankit ovat siinä nyt ihan etulinjassa kärsineet, koska he ovat joutuneet sitten supistamaan toimintojaan, koska rahoituspalveluihin kohdistuu aika tiukat säädökset. Mutta ei se mitään kyllä pystyvät äh, tämän äh, kompensoimaan näppärästi tällä, tällaisen Yhdysvaltain pakotteella tällaista ekstraterritoriallista vaikutusta myöskin, mutta jokainhan muistan, maksoi miljardeja tuolla Iran, Iranin pakotteiden aikana esimerkiksi juuri, se kukaan ei halua moisiin lukuihin päätyä. Eli että kaiken kaikkiaan pakotteilla on tällainen epämuodollinen vaikutus, on paljon voimakkaampi kuin se virallinen, muodollinen. Tätä poliittista ulottuvuutta en halua tässä vieläkään pohtia sen kummemmin, mutta taloudellisiin suhteisiin se vaikuttaa negatiivisesti tämä pakotepolitiikka puolin ja toisin. Se on selvä nyt äh, tässä, tällä haava olemme äh, kongressin päätöksen jäljiltä tilanteessa, jota jo aiemmin äh, kammuksuin. Jos, jos eurooppalaiset nyt sitten poistaisivat vaikka huomenna, niin amerikkalaiset eivät varmaan niitä nyt poista, kun juuri ne langettivat. Erityisesti juuri tämä rahoitussektori on tässä edelleen, edelleen ahtaalla. Ja, ja, ja sanotaan sitten vaikka, <clears throat> vaikka eurooppalaisten omat toimet jäävät tässä sitten ihan vähemmistöön ja merkityksettömäksi, jos ajatellaan Yhdysvaltain vastaavaa tilannetta, jossa se on nyt sitten pakkopullaa kaikille. Ja kuten äsken tuossa alkuun mainitsin, nimenomaan eurooppalaiset yritykset siellä Venäjällä näyttelevät tärkeintä roolia. teidänkin esityksenä Totten Fitch, osoitti, että USA, USA intressit ää, ää, Eh, intressit Venäjällä eh, sekä kaupan että sijoitusten osalta, investointien osalta on aika marginaalista kuitenkin. But, uh, Ms. Hardeman on oh, Surmis. Uh, eh, Surmis Hardeman, haluatteko te kommentoida tässä, tässä vaiheessa? I, I think now I open the floor for the audience. Annan nyt yleisölle mahdollisuuden puheenvuoroihin. Puu, olkaa ystävällisiä, puhukaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Sormelis pyysi puheenvuoroa, eli Sormelis ja sitten Vuorimäki. Kiitos, kiitos ihan lyhyesti. Jatkan siitä, mihin Schaaf jäi, ottaen esimerkiksi autosektorin, joka ansiokkaasti nostettiin esiin. Se ei kuulu pakotteiden soveltamisalaan, mutta se on kuitenkin lippulaivahanke viennin korvaamisen suhteen Venäjällä – niin vien, tuonnin, tuonnin korvaamisen tulkikorean suhteen on yhä enemmän vaateita, että tuotetaan paikallisesti ja tämä vaikuttaa EUn vientiin Venäjälle läpi tämän toimitusketjun, läpi tämän arvoketjun, mutta autoteollisuus ei kuitenkaan kuulu pakotteiden piiriin. Petteri Vormenkin saa puheenvuoron. Okei, okay, Okei, okay. Petri Vormenkin, plus. Petteri Vormenkin, ole hyvä. Kiitos. Minulla olisi kolme lyhyttä kommenttia. Petteri Vormenkin ulkosuhdehallinnosta. Ja minä haluaisin sanoa, että kaikki keskustelut, jossa arvioidaan pakotteiden vaikutusta, silloin on tärkeää pitää mielessä, kuten puheenjohtaja jo sivusikin, niin on katsottava, mitkä ovat ne syyt, mitkä johtivat siihen, että pakotteet oli aloitettava alun perin – Krimin liittäminen Venäjään ja Venäjän toimet Itä-Ukrainassa olivat syynä. Me olemme toistaneet ja tulemme toistamaan, että me emme hyväksy Krimin liittämistä Venäjään, emmekä me tule sitä hyväksymään. Pakotteet haluavat saada aikaan muutoksen ja ne haluavat myös välttää tilanteen huononemisen. Tässä kiinnitetään huomiota talouden, taloudellisiin vaikutuksiin, mutta EU on myös aloittanut muita toimia. Meillä on matkustuskieltoja määrätty. Me olemme myös jäädyttäneet varoja koskien yksilöitä ja yrityksiä. Ja lisäksi me olemme jäädyttäneet huippukokoukset, vähentäneet vuoropuhelua, emmekä me ole allekirjoittaneet uusia sopimuksia. Kaikki nämä ponnistukset ovat jatkuvasti tarkastettavana. Ja tämän tyyppisessä keskustelussa on erityisen tärkeää mainita, että olemassa olevat pakotteet ovat voimakas paketti, ne ovat edelleen voimassa. 13-14 kertaa neuvosto on jatkanut niiden voimassaoloa. Pakotteet eivät kuitenkaan ole politiikkaa politiikkaa, politiikan ala sinänsä, vaan ne ovat väline, jotta voidaan saavuttaa tavoitteemme. Me emme käytä politiikkana ainoastaan poliittisena keinona näitä pakotteita, vaan haluaisin nostaa esiin ulkoministerien päättämät viisi johtavaa periaatetta, jotka ulkoministerit siis hyväksyivät. Ensimmäisenä Ukraina tulee olemaan prioriteetti – ja on tärkeää, että löydetään kestävä ratkaisu, jotta välit voidaan, voivat normalisoitua. Lisäksi EU tulee parantamaan itäisten kumppaneiden valmiuksia, jotta nämä voivat tehdä omat ratkaisunsa. Lisäksi EU pyrkii parantamaan omaa valmiuttaan, kestävyyttään. Neljäntenä me olemme valikoiden yhteydessä Venäjän koskien mitä erinäisempiä aiheita. Ja lisäksi EU tulee tukemaan Venäjän kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja ylläpitävän yhteyksiä järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan. Nämä viisi periaatetta luovat hyvät puitteet tuleville vuosille. Next is Anto. Kiitos. Antoni Styris seuraavaksi. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Voisin e- e- esittäytyä vaan nimeksi, kun minä olen Euroopan komission äh, pakotekoordinoijana toiminut viimeksi kuluneet 10, 10 vuotta. Ja, olen, olen vieläkin tavallaan tai, ja toi toisella mu, mu, mukana, äh, mukana näissä pakotetoimissa, vaikka en enää aktiivisesti olekaan siellä, siksi sain kutsunkin. Muutama huomio. E, e, e, ensinnäkin hyvä, että tämä tilaisuus järjestettiin, siitä, siitä tunnosta teille koska, koska nimenomaan kaupan, kansainvälinen kauppa on saanut enemmän sananvaltaa täällä eh, par, par, parlamentissa uusien sopimusten eh, jälkimainingeissa. Sen vuoksi uusia kauppasopimuksia ei kolmansien maiden kanssa voida eh, noura, solmia ilman parlamentin siunausta. Tuorein sopimusteksti myöskin kirjaa, että, että, kau, että kauppa, kaupan alan pakotteet toimet eivät ole Euroopan parlamentin päätösvallassa tava, millään muotoa. Sillä ei ole sinänsä mitään virallista sanottavaa. Tämä on mielenkiintoista. Tässä pitäisi miettiä sitten pakotepolitiikan demokraattista valvontaa. Pitäisikö Euroopan parlamentin roolia siltä osin vahvistaa? Tästä metodologiasta voitaisiin äh, sanoa äh, puhua pitkäänkin tässä äh, nämä aika, aikalais, aikamoista ristivetoakin voidaan tämän taloudellisen tutkimuslaitoksen vastavalmistuneen tutkimuksen tiimulla aistia. Sanottakoon kuitenkin tässä vaiheessa vain se, että, että parempaa analyysiä kaivataan sieltä, että mihin, ketä tämä kouraisee nyt pahiten. Esimerkiksi jos vaan todetaan, että, että, että okei, vienti Saksasta, ja sitten se heijastuu sinne alihankkijoihin. Eli olisi äh, hyvä sitten äh, reagoida sitten vähän yksityiskohtaisemmin siihen ja selvittää sitä, miten eri jäsenmaissa nämä pakotteet sitten todellisuudessa tuntuvat en tiedä, onko se nyt se komissio tai ulkosuorehallinto, kumpi se nyt onkaan, kun ne näitä pakotteita laativat ja suunnittelevat, e, miettisivät sitten myöskin kustannusten jakautumista jäsenmaiden keskellä. Normaali meteorologia tietenkin, että vahvimmat talousmahdit tietysti kykenevät sitten myöskin nämä pakotteiden aiheuttamat kustannukset parhaiten sietää. Ei se välttämättä ihan näinkään ole aina, mutta joka tapauksessa on, on tar- olisi hyvä selvittää kaikkien toimijoiden yhteisen pöydän ääressä, että, että mit, mit, mistä tässä kokonaisuudessa on kysymys. Kustannukset, kustannukset Euroopan unionille pitää laskea se myöskin paitsi jäsenmaiden tasolla, tai paitsi yritysten tasolla, myöskin miten ne kohdistuvat jäsenmaihin ja jakautuvat niiden kesken erityisesti. Jos ajatellaan tällaista vaikka tieteellistä sektoria, minä julkaisin tällaisen e, e, erityiskertomuksen sitten meidän SEPSillemme tässä politiikan tutkimuksen yksiköllä. Eli ja siinä todettiin, että jos näitä ensinnäkin on metodologia pakotteita laadittaessa on kohdillaan. Silloin sitten tarjoutuu helpommin myöskin mahdollisuus sitten suurelle yleisölle ja vaikkapa toimittajille, medialle tarkistaa ja varmentaa, että mitä, mitä oikeasti on nyt tekeillä. Ja menelle, ja, ja, tuolla arvostettu kollegani totesivat näitä vaikka näiden kaksittaiskäytön tavaroiden vientihän on kasvanut, koska siellä on sitten keksitty uusia keinoja käyttää, soveltaa näitä, eh, näitä, näitä tuotteita. Esimerkiksi nämä dronit, eh, lennokit ovat eh, erinomainen esimerkki tässä, millä tavalla sitten nyt voidaan soveltaen käyttää ilman, että rikotaan lakia. Herra ja puheenjohtaja, tärkeää tähän on esimerkiksi nyt muistaa, että, että maataloustuotteiden vienti on kärsinyt, siis, joutuu kärvistelemään Venäjän vastaavasta toimien aiheuttamissa tappiossa. Millä tavalla näitä tappioita sitten on määrä korvata? Minä olen viimeksi kuluneet 30 vuotta ja kysynyt, että miten sitten muita sektoreita kompensoida ja autetaan kuin maataloutta koska, äh, koska tämä äh, pakotekuorma äh, kuormaa eri sektorit ja eri jäsenmaat kantavat hyvin eri tavalla harteillaan. Esimerkiksi, että se on tullut ihan taiteella, taiteella oikein siitä, että millä tavalla näitä pakotteita voidaan kiertää kiertää. Esimerkiksi juuri sellainen toimi tulee mieleen, jos tuntee no, olonsa väärin kohdelluksi. Siis ajatellaan vaikka asevientikielto iski suoraan Saksan asetteollisuuteen, mutta siellä on sitten vastaavasti tukea ja korvauksia annettu tästä muut eivät ehkä paremmin. Jotkut on paljon sellaisia Äh, äh, toimia, joiden kustannuksia on vaikea ja ellei mahdotonta suoraan rahassa arvioida, mutta sitten on kaikkia näitä oheisvaurioita, e, joita ei, ei sitten voida myöskään mitata. Esimerkiksi vaikka tällainen ylikompensaatio vaikka pankkisektorilla, siitäkin koituu kustannuksia esimerkiksi vaikka näiden Äh, erilaisten rahoitusratkaisujen kustannusten kasvu, eli sitten näitä tappioita siirretään kuluttajien kannettavaksi. Nyt sitten äh, paitsi nämä Euroopan, äh, Euroopan itse laatimat pakotteet ovat yleisenä. Sen niiden lisäksi tietysti nyt sitten nämä uudet amerikkalaiset pakotteet lisäävät kuormaa 1995 Euroopan unioni oli mukana laatimassa asetusta, jossa puhuttiin tällaista näitä e-, estävät määräykset, eli siis että tämän, tässä tämän asetuksen kautta yrityksiä voidaan suojella tällaista alueen ulkopuolelta äh, kohdistuviin äh, vaikutuksiin. Tässä nyt ajateltiin lähinnä Yhdysvaltain lainsäädäntöä siihen aikaan. Mutta tämän tarkoituksena on siis varmistaa se, että, että tässä Yhdysvalloissa laadittu mm, mikä tahansa lainkappale, ja tässä nyt tietenkin tällä haavaa ajankohtainen on tämä mm, Washingtonin pakotepäätös, pannaan sitten se, se, sellaisille listalle, lainsäädäntötoimien listoille, listalle, jotka sitten kohdentuvat suoraan Euroopan unioniin. Ja nyt minun kysymykseni on, että onko Euroopan unionilla pokkaa rohkeutta todeta, että, että nimenomaan Yhdysvallat eivät saa päättää, mitkä eurooppalaiset yritykset tästä joutuvat kärsimään amerikkalaisten pakotteista. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta kantaa korteni tähän kekoon. Kiitos. Sieltä etsittäydy ensin ja kysy sitten. Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Gustavo Quijano, Kotans pääsihteeri, ja minä olen täällä antamassa maanläheisen PK-yritysten näkökulmasta annettavan kommentin. Kiitos tästä tilaisuudesta ja tutkimuksen esittelemisestä. Ne päätelmät, joita tästä tutkimuksesta tulee, on se, että vaikutukset taloudelle ovat olleet marginaalisia, kustannukset ovat olleet marginaalisia, ne ovat liittyneet ennen kaikkea elintarvike- ja maataloustuotteiden vientiin. Ne on onnistuttu EU-tukitoimien kautta samaan sellaiselle tavalla, että vaikutukset ovat olleet vähäisiä ja että ylipäätään vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Me olemme sitä mieltä, että tämä vaikuttaa ei ainoastaan elintarvike- maataloustuotteisiin, vaan myös edustamani alan eli nahka-alaan. Me emme saa raaka-aineita. Venäjä on pannut täytäntöön nahkojen ja turkien vientikielon ja lisäksi jalkineita ei saa viedä Euroopan unionista Venäjälle, joten koko arvoketju on kokenut suuren vaikutuksen. Ja nämä ovat kaikki pk-yrityksiä, jotka tällä alalla toimivat. Vienti Euroopan unionista Venäjälle on tärkeä, mutta myös tuonti. Eli se, että tuodaan Venäjältä raaka-aineita, ne ovat tärkeitä ja tätä ei ole tuettu millään tavalla – Lisäksi on ollut mahdotonta löytää korvaavia raaka-ainemarkkinoita. Minun kysymykseni kuuluu, onko näitä vientikieltoja tai vaikkapa jalkinen nahka-alaa tutkittu näissä tutkimuksissa? Very concrete question, so. Hyvä konkreettinen kysymys. Fritz, Oliva. Yes, when we... Kiitos. Kun katsotaan näitä vientivaikutuksia, niin me kiinnitämme myös huomiota tähän sektoriulottuvuuteen. Ajoneuvoteollisuus kokee vaikutuksia, vaatesektori, nahkasektori myös. Mutta me emme voi tehdä vaikkapa tapaustutkimusta nahkan alan kannalta ja katsoa sitten, mitkä vaikutukset ovat nahka-alalle. Tämä olisi katsottava yksittäisesti, tämä olisi oma tutkimus. Toki tätä sektorikohtaisesti voisi myös tutkia. Se kalvo, jonka näitte, jossa nähtiin tämä BKT-vaikutus, se laski 0,2 prosenttia. Meillä ei ole mitenkään eriytetty tätä eri sektoreille, mihin sektorille tämä on eniten heijastunut niin taloudellisesti kuin työpaikkojen kannalta. Haluaisin reagoida siihen, mitä sinä sanoit tässä puheenvuorosi alussa. Tutkimus osoittaa, että kustannukset ovat olleet marginaalisia, että se koskisi ainoastaan elintarvikealaa ja nämä vaikutukset on saatu vähennettyä. No itse asiassa meidän tutkimus ei tukenut tätä, mikäli vaikutukset ovat marginaalisia, no se ei ole meidän tehtävä sanoa. Me voimme antaa tietyn hintalapun pakotteille. Se, onko vaikutus suuri vai pieni, se ei ole meidän arvioitava. Onko 0,2 prosenttia BKTstä tai 0,1 prosenttia BKTstä paljon vai vähän? Onko se marginaalinen vaikutus vai ei? Sitä minä en osaa sanoa. Minä en pysty tähän vastaamaan. Kyse ei koske ainoastaan elintarvikkeen maataloussektoria, vaan tämä vaikuttaa kaikkiin sektoreihin. Kaikki sektorit kokevat negatiiviset vaikutukset, jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Mutta selvä on se, ettei tämä koske ainoastaan elintarvikesektori, tämä koskee myös konepäiteollisuutta, tämä koskee myös lääkealaa. Myös nämä ovat kärsineet vaikutuksista merkittävästi. Thank you. Kiitos tästä. Onko vielä muita kysymyksiä salista? Ole hyvä. Hei. Kiitos näistä alustuksista. Minä puhun eh, tuulivoimateollisuuden parissa Euroopassa. Minulla on kysymys eh, ehkä herra Schauffille. Minua kiinnostaisi ymmärtää, mikä, miten pakotteet vaikuttavat eh, eurooppalaisen uusiutuvan energiateollisuuden yrityksille mainitsitte myöskin julkiset hankinnat, eh, jotka kenties sitten tämä, nä, nämä pakotteet purevat, jos ajatellaan juurikin tässä vaikkapa uudistuvan energian, tuulienergian äh, hankintapäätöksiä ja Scholz ja sitten varmaankin kuuntelemme eh, panelistien vastaukset. Niin, se on vielä. niin yksi vielä ulkosuhdehallinnon edustajalla Äh, teidän äh, huomion jälkimainingessa. Tässä on tärkeä huomio, nimittäin tärkeä ulottuvuus. Niin, ja kiitoksia sieltä kommenttia, kommentti tästä par- parlamentaarisesta demokraattisesta valvonnasta ja sen roolista. Aika mielenkiintoinen ulottuvuus koko tässä asiakokonaisuudessa. Sikäli kun olen ymmärtänyt että äh, pakotteiden vaikutukset ovat, äh, epäsuorat vaikutukset ovat kenties äh, suuremmat kuin nämä suorat. Meidän pitää miettiä, mikä on politiikan toteuttamisen tarkoitus ja, ja, työ, ja niiden tuo, työkalujen merkitys ja laatu, joita, joita me nyt sitten käytämme. Ovatko mä Minskin sopimuksen määräykset sitten ainoa olemassa oleva perusedellytys asiassa eten, eteenpäin pääsemiseksi. Mutta jos äh, tässä sitten etsitään uusia työkaluja, täytyy kysyä, työkaluja täytyy tietysti kysyä, että ovatko ne poliittisia, taloudellisia vai minkä, tyyppis, minkä tyyppisiä äh, uhkia äh, kenties vai kannustimia. Tässä sitten tullaan tähän koko presidentti Putinin rooliin venäläiseen byrokratiaan yleensä. Kun ajatellaan nyt ihan konkreettisesti, monella teollisuuden äh, saralla työpaikkoja menee ja saat sitten tilaisuuden sanoa, että hei, tämä vaikuttaa sinun ja sinuun suoraan, esimerkiksi siellä että onko, eikö tämä, tämä tällainen vaikuttamisen kierre, eikö se näytä purevan, vai oletteko jotain muuta mieltä? No, no niin. Että nyt sitten kuullaan vastaukset, ja Seera Fritz sitten saa loppu, loppukaneetin. Herra Schauf, olkaa hyvä. There was one question. Täällä esitettiin kysymys Virustori kysyi aiemmin näistä yhteisyrityksistä Venäjän yritysten kanssa, mikäli ymmärsin oikein. Onko nyt todennäköisempää, että on näitä yhteisyrityksiä venäläisyritysten kanssa? Ymmärsinkö oikein, että haluaisitte kuulla tästä? Yhteisyrityksiä on ollut aina eurooppalaisten ja venäläisten yritysten välillä, enkä mutta en kuitenkaan sanoisi, että se on koskaan ollut tällainen dominoiva toimintamalli. Sanoisin, että tämä liittyy ennen kaikkea näihin odotuksiin, joita yhteistyön suhteen on. Normaalisti venäläiset toimijat ajattelevat investointeja lyhyemmällä aikavälillä kuin eurooppalaiset, mitä tulee voittojen, voittoodotuksiin, tulosodotuksiin, ja tämä liittyy toimintakulttuurin eroihin. Nämä odotukset ovat niin erilaisia, että yhteisyritykset eivät välttämättä ole tehokas keino. Alustamilla Siemensillä on toki yhteisyrityksiä, niitä on olemassa, mutta en sanoisi, että tämä on johtava toimintamalli, enkä näkisi, että tästä edelleenkään tulee johtava toimintamalli. joudun seuraavan kysymyksen antamaan sellaisen vastauksen, että se saattaa mitä työnä mitä täällä muut ovat sanoneet, mutta nämä ulkomaisten investointien vähentäminen Venäjää, niin energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet, niin tämä keskustelu, sitä ei enää käydä. Vuosikymmenen alussa energiatehokkuudesta ja muista puhuttiin tehokkaasti, puhuttiin merkittävästi Venäjällä, mutta nykyään uusituvista energialähteistä ei enää puhuta. Uusituvia energialähteitä on olemassa. Niitä kertaan paljon vähemmän. Tämä saattaa johtaa siihen, että Euroopalla on tärkeä rooli tässä. Tämä saattaa olla epävirallinen vaikutus, joka pakotteilla on siten, että pakotteet näkyvät myös tässä muodossa. Minulla ei ole annettu nyt puhua seuraavasta aiheesta, mutta haluaisin kuitenkin tätä sivuuta. Täällä sanottiin, että pakotteet kaiken kaikkiaan vahvistavat Venäjällä niitä, joilla on kaikkein jyrkimmät näkemykset. Auttaako tämä Minskin sopimuksen täytäntöönpano esimerkiksi? Minulla on akateeminen tausta, joka liittyy Venäjään. Olen elänyt Venäjällä kymmenen vuotta. Toisaalta yhteiskunta on länsimainen ja vahvasti länsimielinen, mutta sitten on toisaalta toinen väestönosa, joka ei ajattele samalla tavalla joten toinen, toisen osan toimet vahvistavat toista osapuolta. Niin, jos Fritz voisi sanoa vielä viimeisen sanan, niin sitten päätän yhdessä Jaakonsaaren kanssa nämä loppupuheenvuorot. I would like to say... Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana, mitä Shaw eh, totesi aiemmin tuosta autoteollisuuden eh, eh, huonosta esimerkkitapauksesta. Siis autot sinällään he eivät kärsi tästä näistä pakotteista. Tämä oli yksikin muuttuja näissä meidän selvityksissä. Itse pakotteet kohdistuvat suoraan aika vähin, harvoihin tuotteihin, sotilastarvikkeet ja sen tyyppiset aseet me emme tiedä, mikä, mikä näiden osuus sitten kokonaisviennistä on. Kukaan ei tarkkaan tiedä, koska on, onko, onko niiden osuus 1 tai 0,1 prosenttia kokonaisviennistä. Mutta yksi asia, jota on tässä korostettava myöskin, on se, että, että, että yleisesti ottaen suhteet ovat heik, heik, heikentyneet. Se on paljon olennaisempi seuraus kuin nämä suoraan esimerkiksi vaikka joku nahkaala, mm, sillä, sillä, sehän ei ole suoraan pakotteiden kohteena ollenkaan, mutta vaikutukset ovat huomattavat, kuten juuri kuulimme, niin siinä kuin muuallakin. Paitsi eniten Venäjällä vievät maat ovat tässä joutuneet vaikeuksiin. Jos ajatellaan vaikka Itävallan autoteollisuutta, suuteen se vaikuttaa, koska me, me, meillä on paljon alihankintaa saksalaisille auton valmistajille että kyllä se sinne siellä nyt tuntuu ja puree. Meidän täytyy äh, jatkaa äh, ponnistelujamme ja äh, pyrkiä saamaan yhä parempia arvioita ajatellen maakohtaisia seurausvaikutuksia ja alakohtaisia vaikutuksia niin ikään. Tärkeää on niin ikään muistaa se, että, että me yritämme saada näille pakotteille hintalappu, arvioida niiden suoria kustannuksia – poliittisesti on sitten arvioitava, onko kustannukset liian korkeita vai sopivia vai epäsuhtaisia kaikin tavoin. Se ei ole sitten enää meidän asiamme. Jos saisin jonkunlaisen toivomuslistan tähän jatkotutkimuksen osalta mainita, mainitte, että entäpä sitten nämä isot, isot ja pienet yritykset, millä tavalla pakotteet niihin kohdentuvat, sitä olisi varmaankin hyvä tarkastella äh, lähemmin ja katsoa vielä tämmöistä äh, kerätä tietoa, mitkä nimenomaan sitten yrityskohtaiset, ihan yksittäiset yritykset, mitkä niistä joutuvat eniten kärsimään. Ja kiitoksia vielä kerran tästä tilaisuudesta saada tulla tänne puhumaan teille. Äh, komissiokin näkyy haluavan lisätä tätä muutaman täydentävän kommentin vielä. Olkaa hyvä. Kiitos, Herra mm, Kiitos näistä minä vastaisin vielä vähän. Tilanne on nyt liikumassa eteenpäin tässä. Nämä sanktiokeskustelu on etenemässä. Puhutaan niistä vaikeuksista, joita on olemassa kosken kauppasuhteita Venäjän kanssa. Vene liittyi VTO-hon ja sen jälkeen se aloitti merkittäviä rajoittavia kauppaa ja investointeja koskevia toimia. Tämä aloitti välittömästi tilanteen heikentämisen, joka oli jo alkanut ennen pakotteita. Tietyt negatiiviset kehitykset Venäjällä eivät johdu pelkästään pakotteista, vaan me olemme kuulleet monia esimerkkejä. Turkikset, nahat, ajoneuvot eivät kuulu pakotteiden piiriin, mutta ne kärsivät johtuen viennin korvaamistoimista, joita Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet. Ja komission yksikkönä me pyrimme parhaamme mukaan puuttumaan näihin rajoittaviin toimiin, joita Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet. Pyrimme vaikuttava niin parhaalla tavalla. Käytämme niitä välineitä, joita meillä on VTOssa. Me olemme jo nostaneet useita tapauksia näitä rajoitteita vastaan, mutta me käytämme myös näitä viittä periaatetta, jotka jo jäsenvaltiot ovat hyväksyneet viime keväänä. Yksi niistä on se, että me olemme valikoiden kanssa käymisessä Venäjän kanssa, jotta voimme puolustaa Euroopan unionin teollisuuden etuja. EU-teollisuudella on, kuten Schafteella vahvisti, merkittävät intressit Venäjällä, joita meidän on puolustettava parhaamme mukaan. Osallista Vuorimäkienten Vielä sitten Vuorimäki ja sitten loput sanat. Kiitos puheenjohtaja. En minä halua tässä nyt pitkittää keskustelua äh, suotta, mutta koska äh, arvon edustaja minulle osoitti kysymyksiin en halua, että hän jää siihen uskoon, että, että jotenkin välttelen vastaamasta hänen kysymyksensä mutta pyrin pitämään sanottamani lyhyenä. Toki Ukrainan tilanne on, äh, on edelleen umpikujassa. Minskin sopimusta ei kunnioiteta, mutta mutta ei sitä tarvitse tulkita niin, että, että meidän toimenpiteen eivät olisi äh, purreet. Voi esittää vastakysymyksen, entä sitten, jos emme olisi tätä jämäkkää, jämerää no, pakotepakettia hyväksyneet, mitä sitten olisi tapahtunut? Millä tavalla ei, EU olisi, oli voinut olla määräämättä näitä vastatoimia. On, on hyvä miettiä. Meillä on Normannan prosessia jatkut. Meillä on luja luotto Saksaan ja Ranskaan. Tässä kysymyksessä me olemme tämän sen tarkkailu, mm, tarkkailuryhmän tapaviemme mukaisesti lähettäneet paikan päällä pitämään asioita silmällä. Meillä on sekä kahdenvälisiä kokouksia säännöllisesti, paitsi Venäjän ja Ukrainan edustajien, niin myöskin kansainvälisten kumppanimme kanssa. Me olemme myöskin ollut kolmenvälisissä neuvotteluissa esimerkiksi energian tuotantoon ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä samoin alueesta koskemaatta, mutta itsemääräämisoikeutta oikeutta koskevissa yhteistyöfoorumeissa aktiivisesti olleet äänessä. Tämä onkin hyvä instrumentti, mitä me voimme Ukrainan, Ukrainan tueksi käyttää. Tietenkin, tietenkin ensisijainen tavoite on vihollisuuksien päättäminen, että keskinäinen vihanpito loppuu ja siihen panostamme kaikkein eniten ja tässä tietenkin kaivataan luottamuksen vahvistamista – näillä tällä selkkausalueella laajemminkin. No niin, nyt sitten edustaja Saari EU-Venäjä-valtuuskunnan nimissä. Loppusana. Kiitoksia Hannu. Kiitos osallistujille, kiitos erinomaisille puhujille. Kiitos tästä ajatusten vaihdosta. Mielestäni tässä saatiin paljon tietoja, minulla ainakin parempi kuva pakotteista ja miten ne ovat vaikuttaneet negatiivisesti talouteen ja talouksiimme. Pakotteista huolimatta Euroopan unioni on suurin kauppakumppani Venäjälle. Valtuuskunta EUn ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa tulee edelleen jatkamaan EU-Venäjän kauppasuhteita ja me tulemme jatkamaan yhteistyötä Intavaliokunnan kanssa. Tämän voimme varmasti taata herrasmiehelle, joka ehdotti tätä parlamentaarista valvontaa. Minä toivon, että Euroopan unioni ja Venäjä edistyy siinä, että olemassa olevat kiistat ratkaistaan. No, Petri Kormekin täällä totesikin, että mikä aiheuttaa kaikki nämä kiistat. Toivon myös, että Venäjä pyrkii rakentavasti päättämään konfliktin itä Ukrainassa, että Minskin sopimus pannaan kunnollisesti täytäntöön. Kiitos yleisölle, kiitos erinomaisille puhujille. Kiitoksia Liisa, äh, asianosaiset äh, panelistit ja muut edustajat. Inta kansainvälisen kaupan äh, valiokunta haluaa kiittää teitä teidän panoksestanne tässä avoimessa, avoimessa ää, mielipiteen vaihdossa. Haluan eh, kiittää kaikkia osallistujia, myöskin sitten tietysti talon, talon väkeä ja ulkosuhdehallintoa tästä järjestelyavusta tuesta. Eh, muutama sana turva, turvallisuudesta vielä. Haluaisin muistuttaa teitä, että meidän turvallisuusprotokollamme edellyttää, että vierailija lappusilla varustetut vierailijat saavat saattajan mukanaan, mukana vasta poistua salista. Kiitoksia kaikille ja hyvää lounastaukoa, mukavaa iltapäivän jatkoa. Oh, sorry. It's a flying... Uh...